Der So. Puhemies. Die Sitzung ist wieder aufge... Jatkamme istuntoa. Eilisen kokouksen pöytäkirjat ja asiakirjat ovat saatavilla. Onko mitään huomautettavaa? Ei näytä olevan, joten pöytäkirja on täten hyväksytty. Neuvostolla olen saanut ensimmäisen käsittelyyn liittyvän kannan ja perustelut hyväksymiselle ja sekä komission kannan samaisen aiheeseen pöytäkirjassa otsake ilmoitetaan ja kolme kuukautta parlamentilla on aikaa vastata tähän ja aika alkaa huomenna 18. päivä tammikuuta 2013. Seuraavaksi siirrymme keskusteluihin ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista ja aloitamme naisiin kohdistuvasta väkivallasta Intiassa. Ensimmäisenä puheenvuoron saavat tekstin laatijat. Ensimmäisenä edustaja Deli. Monsieur le Président, mes chers collègues. Puhemies, hyvät kollegat, olen tyytyväinen, että Intiasta keskustellaan toista kertaa Euroopan parlamentissa kahden kuukauden ajan. Se on kaikkein suurin demokratia koko maailmassa ja kuitenkin naisten tilanne on katastrofaalinen siellä. Väkivaltainen, suolen väkivalta on arkipäivästä, joka 20. päivä voidaan todeta, että tapahtuu raiskosen